Iranin kanssa. Erittäin tärkeää on, että kyseisen sopimuksen säilyttäminen on hankaloitunut äärimmäisen paljon. Ja totean nyt, että yhteinen kokous tullaan Iranin kanssa järjestämään joulukuussa, joulukuun kuudes päivä. Ja korkea edustaja toimii myöskin koordinaattorin roolissa tämän tyyppisissä kysymyksissä. Ja on erittäin hankala voida toimia yhtenäisenä, ei pelkästään kun eurooppalaisista puhutaan, vaan ylipäätään kaikista osapuolista kyseisessä eh, sopimuksessa sen jälkeen, kun nyt Yhdysvallat vetäytyi. Ja yhtenäisyys on avainsana, jos halutaan tämä sopimus säilyttää niin hyvin kuin mahdollista. Muutama viikko sitten sovittiin siitä, että itse ainakin toivoisin eh, ja haluan toivottaa seuraajalleni eh, kaikkea hyvää, kun hän jatkaa eh, tällä tiellä ja näiden tehtävien hoitamisessa. Ja sitten muutama sana vielä Libanonista. Siellä protestit johtivat pääministerin eroon. Se on hyvin erityinen kumppani EUlle ja lähellä sydäntämme. Eh, Libanoni toivoo hyvää hallinnointitapaa eh, ja yhteiskunta todellakin nyt tätä toivoo. Ja on tärkeää, että rauha säilyy, vakaus säilyy, kun se nyt vihdoin viimein on saatu. Ja on erittäin tärkeää, että saadaan aikaan toimiva hallitus, joka takaa taloudellisen ja sosiaalisen vakauden ja sen, että suunnitellut uudistukset, myöskin korruption vastaiset toimet saadaan toteutumaan myös käytännössä. Näin tarjoutuisi mahdollisuus niille uudistuksille, joita maa kipeästi tarvitsee ja toisaalta myöskin maan vakautta näin parannettaisiin. Ja sitten vielä muutama sana asiasta, joka ei nyt kuulu tämän illan esityslistaan, mutta mielessä on pidettävä myöskin se, että koko Lähi-idän alue on äärimmäisen haavoittuvainen. Se israel palestina keskustelussa hyvin kävi ilmi, mutta Syyriankin tilanne on edelleen äärimmäisen hankala ja luoteisosan tilanne on hankaloitunut entisestään muutama viikko sen jälkeen, eh, kun eh, Turkki oli avannut eh, tämän rintaman koillisosassa. Eli tilanne on hankala ja herkkä ja on erittäin tärkeää, että ymmärretään nämä paineet, jotka kohdistuvat alueelle ja lähialueille kun puhutaan sellaista toimijoista, jotka pyrkivät jonkunlaisen vakauden alueella aikaansaamaan. Monenvälisiä ratkaisuja tarvitaan, kun alueen eh, tilanteita tarkastellaan. Ja olemme Irakin ja Libanonin kanssa olleet lähessä yhteistyötä esimerkiksi jälleenrakennusinvestointien muodossa, jotta uudistukset mahdollistuisivat. Kunkin maan on tietysti löydettävä oma keinonsa hoitaa asiat yksin kuitenkin voi olla hankalaa ja tärkeää on, että EU on mukana vuoropuhelussa ja toisaalta tukemassa näitä uudistuksia. Nämä alueet ovat hyvin lähellä meitä. Yhteisestä alueesta voidaan pitkälti puhua ja siksi on tärkeää, että EU luotettavana kumppanina säilyy. Näin voidaan mahdollistaa toivottavasti rauha alueella. Kiitokset, Rova Mokerini. Seuraavaksi EPP-ryhmän nimissä edustaja Stepanic, kolme minuuttia. Thank you, Mr. Chairman. Ladies and... Kiitos puhemies, hyvät naiset ja herrat. Olemme kuulleet mielenosoituksista Iranissa. Nämä protestit ovat jatkuneet yli 11 päivää kaikissa provinsseissa Iranissa ja monessa kaupungissa. Pääoppositio on ilmoittanut, että kuolleiden määrä on yli 450, mutta uhriluku saattaa olla paljon suurempi, yli 150 nuoren miehen naisen määrä, jotka murhattiin brutaalisti Iranin turvallisuusvoimien toimesta, on jo julkaistu. Ja tämä on hyvin surunen luettava. Listalla on muun muassa 14-vuotias Niktais Vandani hänen tapauksessaan – perheelle sanottiin, että koska ne vain 14-vuotias ja oli lapsi, he eivät pyytäisi maksua luodeista. Tämä on uskomatonta. Rohanin hallitus oli jotenkin mielestä maltillinen, mutta sulki internetin, jotta uutiset ja videot eivät leviäisi näistä rikoksista. Hallitus ei myöskään suostunut uhrien, uhrien ruumiita läheisille, jotta voitaisiin pitää hautajaista. Yli 10 000 on myös vangittu ja hallitus on viitannut siitä, että moni, jotka on pidätetty, pian teloitetaan julkisella hirttämisellä jopa. Ja PMOI, tämä hallitus on syyttänyt näistä mellakoista. Iranin hallituksen rikokset ovat rikoksia ihmiskuntaa vastaan. Emme saa salia sitä, että tällaista tapahtuu, että ihmisiä kidutetaan, pidätetään tai vaiennetaan. Muistuttaisin siitä, että Iranin oppositiojohtaja Rouva Vajavi on vedonnut YK ja pyytänyt lähettämään tiedonhakumatkan jäseniä Iraniin, jotta hallituksen jäsenet joutuvat vastaamaan näistä rikoksista ihmiskuntaa vastaan. Loppuun sanoisin, että Euroopan parlamentin pitäisi tukea Iranin kansaa ja vetoan korkean edustajan tekemään saman päätelmän nykypolitiikan, koska minusta tämä nykypolitiikka on epäonnistunut ja tulee vain vahingoittamaan Euroopan uskottavuutta, ei vain parissa, vaan myös ympäri maailman. Ihmiset katsovat meitä ja odottavat vastaustamme. Uskon, että EU pitäisi toimia nyt. Kiitos paljon. On behalf of the group of the progressive... Seuraavaksi SD-ryhmän nimissä edustaja Santus. Puolitoista minuuttia. Kiitoksia puhemies. Me elämme aikoja, jolloin on paljon liikennettä esimerkiksi ympäristöryhmien ja demokratiaryhmien osalta. Tässä tapahtuu paljon ennakoimattomia asioita, eikä tällä tavalla voi, tämän takia voida tehdä mitään yleistyksiä tai yksinkertaisia, yksinkertaistuksia. Tässä ei ole mahdollisuuksia esimerkiksi nuorilla toimia, korruptio rehottaa ja on toteutu toimia, jotka ovat lähtö, johtaneet suuriin yhteiskunnallisiin vastakkainasetteluihin. Meillä on vahvoja markkinoita, jotka, joissa, joihin puuttuvat usein myös ulkoiset vallat. Me emme voi enää sulkea silmiämme tältä väkivallalta, jota on nähty eri maissa tuolla alueella. Libanonissa väkivaltaan ovat syyllistyneet jo identifioidut ryhmät. Me emme voi enää sietää tätä. Iranissa rauhanomaiset mielenosoitukset polttoainehintojen nousun takia ovat johtaneet internetyhteyksien katkaisuun, silmittömiin pidätyksiin – ja esimerkiksi kuoleman rangaistuksen soveltamiseen. Ja nämä ovat toimia, joita me emme voi hyväksyä. Ja Irakissa myös on paljon väkivaltaa käytetty ainoana rat- viimeaikaiset tapahtumat todella vaativat Euroopan unionilta jäsenvaltiota sellaisen vastauksen, johon kuuluu se, että ei enää viedä Irakiin sellaista teknologiaa, jolla voidaan loukata ihmisoikeuksia ja toteuttaa väkivaltaisia tekoja. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja kertaa kaksi minuuttia. Oh, mister. Sorry. Verivirtaa Teheranissa ja Bagdadissa. Satoja on mutta kuitenkin tämä tragedian takana voi syntyä uusia lähi sillä. Katsotaan ensin Beirutin ja Bagdadin protesteja. Tässä ei ole sunneja, ei shiilaisia, ei kristittyjä, vaan libanonlaisia tuossa ja irakilaisia tuossa. Kahden valtion kansalaisia, jotka protestoivat vieri vieressä sen myötä, kun heidän elinolonsa heikkenevät ja korruptiotakin on paljon heidän mielestään ja julkisia palveluja ei ole. Kukaan ei olisi uskonut, että yhteisön rajat voisivat pyyhkiytyä näin, mutta kyse on vihamielisyyttä. Siinä kesti pitkään. Nämä ovat mosaikkivaltioita, mutta viime vuotta siltä, että niistä on tullut kansanvaltioita. Iran on nyt hankaluuksissa ja Libanonissa Hezbollah on myös toiminnassa. Ja Teheranin toimintaa vastustetaan. Nämä kaksi valtiota vastustavat eh, sitä protektoraatio, jonka Teheran haluaa heille pakottaa, ja tämä on valtava takapakki tuolle hallinnolle sinä hetkenä, jolla iranilaiset valittavat, että hinnat nousevat ja että teokratia perustukset järkyvät yli 20 vuotta sitten. Eh, yli 20 vuotta tämä valta on mennyt kriisistä kriisiin, mutta tämä vauhti vain no- nopeutuu ja syvenee. lähi tilanne on muuttumassa. Kaikki saattaa muuttua tulla alueella, jossa tasapaino siirtyy kuukaudesta toiseen, arvon kollegat. Tämä tapahtuu aivan lähellämme. Nyt pitäisi olla sokea ja kuuro, jos ei tajuaisi sitä, että ei ole pitänyt toimia kansainvälisellä näyttämöllä. Sen pitää käyttää kaikkia mahdollisia välineitä. Kiitos. Thank you, Mr. Geta. Kiitokset edustaja Getalle ja pahoittelen vielä virhettäni. Seuraavaksi edustaja Noiman vihreiden nimissä. Kolme minuuttia, olkaa hyvä. Hyvät kollegat. 30 vuotta sitten ihmiset Euroopassa lähtivät kaduille. He puolustivat vapautta ja demokratiaa. He eivät olleet järjestäytyneitä, mutta he olivat yhtenä ryhmänä ajatuksen takana. Me olemme kanssa ja täällä parlamentissa me olemme onnitelleet itseämme siitä, millä tavalla nämä ihmiset ovat muuttaneet elämäämme paremmaksi. Joulukuusta lähtien ja Lähi-idässä on ollut mielenosoituksia monissa maissa, Algeriassa, Egyptissä, Libanonissa. Pääministeri luopui vallosta. Irak protestoihin, protestoijiin kohdistetaan järkyttävää väkivaltaa. Iran, äh, mediakatkokset, me emme saa mitään uskottavaa äh, uutisointia sieltä, mutta ainakin sata varmasti, varmaa kuolonuhria. Irak, ihmiset äh, ovat kaduilla vastustamassa korruptiota ja vainoa ja puolustamassa demokratiaa. No, mikä tässä nyt on uutta? Se, että nämä ihmiset eivät enää välitä alueellisista tai ö, sektorillisista rajoista. He sanovat, että me olemme kaikki irakilaisia. Näin huutavat myös opiskelijat Bagdadissa. Ja tämä todella vanhoja ihmisiä siellä vanhaa valtaa pelottaa. 17-vuotias kuoli Bagdadissa. Toinen henkilö joutui ö, vankilaan ö, vääränlaisten kuvien laittamisesta internettiin. Me, Euro- me Euroopan unionissa, me jotka olemme juuri juhlineet 30 vuoden takaista rauhanomaista vallankumousta, olemme jälleen hiljaa. Irakissa olemme olleet vuosia paikalla. Me olemme tukeneet sitä humanitaarisella avulla, rakennushankkeilla. Me olemme ottaneet uudistamaan tuon maan turvallisuusrakenteita, samaisen maan, jossa mielenosoittajia ammutaan. Irakin kaduilla ihmiset, siellä ei haluta Iranin puuttumista asioihin. Euroopan unioni on menettänyt uskottavuuttaan ja protestoijat selkeästi vaativat Euroopan unionia niin nyt lopettamaan, laittamaan pisteen tappamiselle ja asianmukaisesti uudistamaan turvallisuussektorin. Euroopan unioni, mitä se tekee? Se antaa lausuntoja ilman mitään sitoumuksia. Hyvät kollegat, sanon tämän selvästi. Euroopan unioni, jos ei se tee mitään tai tekee vain vähän tällaisessa tilanteessa, voi itse asiassa olla tilanne, jossa tämä haittaa suunnattomasti näitä maita. Meidän ei pidä arabikevään jälkeen ö, pettää näitä ihmisiä. Me olemme kaikki ihmisiä. Me olemme kaikki ihmisiä, joilla on ihmisoikeudet. Kiitos. Thank you. On behalf of the... Kiitoksia. Seuraavaksi ID-ryhmän nimissä edustaja Rivier. Merci, monsieur le président. Kiitos puhemies. Libanon, Irak, Iran alue, joka on ollut alistettu niin pitkään – Siihen puututaan jatkuvasti sen toiminta ulkoapäin ja amerikkalainen toiminta on myös vakantunut aluetta. Ja sitten on yhteisön kiistat Iran. Siellä on totalistinen hallitus, mutta sitten Yhdysvallat on toiminut siellä myös ja se sieltä on verkko leikattu ja siellä väkivallan spiraali vain pahenee. Näissä maissa interventiot ovat johtaneet kaaukseen. Pitää nyt välttää samat virheet Libanonissa. Montesquieu suositteli, että pitää vain tärisevin käsin koskea lakiin. Ja monesti uskot ovat alkaneet tuolta alueelta kuitenkin ja maatalous myös. Libanolaiset ovat siirtymässä kohti vallankumousta Heillä on vain vaatimuksia, jotka heille kuuluvat. Mielenosoituksissa on vain Libanonin lippuja, mikä on toivon merkki. Vastuumme ei on, ettei mennä kohti pahinta ja auttaa tuota maata säilyttämään järjestelmänsä, joka sallii sen, että uskonnolliset yhteisöt voivat elää yhdessä. Tasapaino Libanonissa on paras vastaus islamismin, barbarismiin, joka on yrittänyt laittaa Daeshin tuolla alueella. Meidän pitää tukea tuota valtiota, että se pääsee pois tuosta ajasta. Pitää ottaa hätä, hädässä olevia ja tukea pluralismia, moniarvoisuutta Libanonissa. Kiitos. On behalf of the European Conservatives. Kiitoksia. Seuraavaksi ESR-ryhmän nimissä edustaja Fotiga. Puolitoista minuuttia. Thank you. There... Kiitos. Iranilla on ilmeisesti operaatiota omien rajojen ulkopuolella, aina kun jossain on konflikti tai sota. Ja tällä on huonot vaikutukset, kun ajatellaan rauhaa ja vakautta alueella. Sen tulisi toimia vain omassa maassaan. Kuitenkin varsin monikansallinen ja monietninen ja sitten toimii kuitenkin ähm, äh, hallinnointia vastaan äh, ja on tehnyt näin muutaman viime vuoden aikana. Viimeisimmät mielenosoitukset ovat olleet varsin suuria ja laajoja. 31 provinssissa niitä on ollut. Internetin käyttömahdollisuuteen on puututtu ja todellakin eh, riista eh, väkivaltaa eh, hallinto on kohdistanut kansalaisiin. 300 kuolemantapausta on ilmoitettu viimeisten 11 vuorokauden ajalta, yli 10 000 pidätystä. Ja meidän tulisi todellakin nyt ymmärtää, mikä tilanne on. Mehän tiedämme, mitä tapahtui jokunen aika sitten poliittisille vangeille. Jos puhutaan mahdollisuudesta humanitaarisen rikoksen niin jo kansainvälisen oikeuden pohjalta meidän olisi ryhdyttävä jonkinlaisiin toimiin. On behalf of the group of the European... Kiitoksia. Seuraavaksi QNGL-ryhmän nimissä edustaja Ernst. Puolitoista minuuttia. Se, mitä viimeisten viikon aikana on tapahtunut Lähi-idässä, on todellinen tragedia. Iranissa tuhannet menivät kaduille sosiaalisen tilanteen takia. Se on heidän oikeutensa. Ja he tekivät sen huolimatta protestikielosta ja huolimatta siitä, ettei ole ilmaisun vapautta – ja tämä on vaatinut häneltä paljon rohkeutta ja moni on myös kuollut. Ei kuulu ampua mielenosta ja se pitää sanoa selvästi. Ihmisten kuoleminen ei ole myöskään mikään sivullinen tappio suuremman asian nimessä. Ja sen takia seison tässä ja ryhmän ja myös muita puolestaan haluan ostaa kunniaa mielenosoittajille heidän omaisilleen, kuolinomaisille ja muuta, ja puhemies Iran valtuuskunnan puolesta, jonka puheenjohtaja olen, vetoan teihin ja vaadin, että lähetätte kirjeen kollegallenne, eli Iranin parlamentille kirjeen pitää lähettää, koska olen sitä mieltä, että komission pitää reagoida, mutta myös Euroopan parlamentin. Me odotamme tätä teiltä. Samalla sanoin myös, että on häpeellistä, että Eurooppa ei ole tehnyt mitään toimivaa, jotta voitaisiin toimia Yhdysvaltain sanktioita vastaan, koska transatlanttiset suhteet ovat meille kalliita näin ollen. Irlannilaisten toivot ovat meille vain halpoja. Pettymys länteen on valtaisa, sanon yhden asian, olemme osa ongelmaa ja kun on tämä, tällainen EU-politiikka on loputtava. Thank you. For... Kiitoksia. Seuraavaksi sitoutumattomien edustaja Castaldo, puolitoista minuuttia. Ja haluaisin muistuttaa jäsenille, että puheajasta olisi hyvä pitää kiinni ja olen varma, että te kyllä toimitte näin, koska olette parlamentin varapuhemies. No, Kiitos. Tilanne Lähi-idän maissa on niin monimutkainen, että ehkä hieman rakenteellisempi lähestymistapa olisi parempi. On ymmärrettävä, että kunkin maan tilanteesta olisi syytä erikseen keskustella. Oma sydäntäni on lähellä pieni, mutta tärkeä maa, Libanon. Beirutissa kriisi on suuri taloudellinen ja poliittinen kriisi. Inflaatioaste on erittäin korkea ja talous on todellakin romahduspisteessä maa tarvitsisi todellisia uudistuksia, mutta se on hankalaa nykyisessä poliittisessa tilanteessa. Pääministeri erosi ja nyt maa joutuu muodostamaan uuden hallituksen. Nämä maat ovat geopoliittisesti erittäin tärkeitä. Ja tarvittaisiin todellista vakautusta, tarvittaisiin hallitus, joka voi mennä tarvittaviin taloudellisiin uudistuksiin, mutta toisaalta on valmis taistelemaan laajalle levinnettä eh, korruptiota vastaan. Libanon ei yksin pääse ulos tästä kriisistään. Noin 1,5 miljoonaa Syyrian pakolaista on myöskin tullut maan alueelle olisi todellakin lisättävä sitä tukea, jonka tälle maalle esitämme Euroopan unionista. Sillä jos emme puutu tilanteeseen millään lailla, seurauksena voi olla varsin dramaattisia ennalta arvaamattomia käänteitä. Seuraavaksi edustaja Kympropoulos, kolme minuuttia. Kiitoksia puhemies. Hyvät kollegat, minä en ole yhtä mieltä niiden kanssa, jotka ovat sanoneet, että täällä täysistuntosalissa me pidämme liian tärkeinä ihmisoikeuksia. Euroopan unionin pitäisi todella viedä eteenpäin ihmisoikeuksia kansainvälisellä tasolla. Mutta on aivan totta, me olemme idealisteja. Me haluaisimme, että naapuruus, naapurimaissa ja Lähi-idässä jaettaisiin meidän arvomme esimerkiksi nuorten, vammaisten, vähemmistöjen, uskonnollisten vähemmistöjen osalta, heidän oikeuksensa osalta. On nähty vallankumouksia, jotka ovat johtaneet hallituksiin, jotka ovat pahempia kuin ennen vallankumouksia, val, vallankumouksia vallassa olleet. Me tarvitsemme uudeja, uusia ajatuksia, hieman realismia. Meidän täytyy olla varovaisia ja tarkastella kasvavaa epävakautta lähi maissa. Epävakaudella olla epävakaudella voi olla merkittävä vaikutus tiettyihin hallituksiin. Ajatellaan vaikka Egyptiä. Ja monia muita maita. Me tiedämme myös, että tilanteen parantamiseksi Irakissa on kyllä mahdollisuuksia. Jos me emme auta jälleen rakentamisessa, niin kyllä me tulemme sitä katumaan. Irakilaiset tarvitsevat toivoa. Varmasti me kaikki voimme ymmärtää esimerkiksi isä, joka tekee kaikkensa pelastaakseen perheensä. Ja tämähän nyt johtaisi kyllä siihen, että ihmiset lähtevät maasta pakolaisiksi. Meillä on erittäin hyvät syyt auttaa näitä ihmisiä, jotka tarvitsevat meidän apuamme. Meidän täytyy keskittyä näiden ihmisten auttamiseen heidän omissa maissaan ennen kuin heitä sitten täytyy auttaa muissa maissa, kun he lähtevät pois maasta. Me voimme ratkaista ongelmat Irakissa vasta sen jälkeen, kun maa on vakautettu ja meidän täytyisi antaa oma panoksemme Irakin ja muiden alueiden vakauttamiselle. Näin me voimme estää myöhemmin tulevia laajempia ongelmia. Iranissa meidän täytyy kunnioittaa antamiamme sitoumuksia ja allekirjoitettuja sopimuksia. Sitten Libanon, se on jo pitkälle ehtinyt demokratia. Ymmärrämme, että tässä täytyy todella saada aikaiseksi alueellista vakauttamista, oikeusvaltioperiaatteen kunnioittamista ja yhteistyötä ja kaupankäyntiä. Nämä ovat ne kortit, joita meillä käsissämme ovat. One minute and a half. Kiitoksia edustaja Arena, puolitoista minuuttia. Äh, Kiitos Rova Mogherini. Olen täysin samaa mieltä kanssanne, kun puhuitte lähi tilanteesta, Lähi-Itä, siellä kuohuu jo jonkin aikaa ja kaikkialla vaaditaan samoja asioita, sosiaalisia oikeuksia ja hyvää hallintotapaa. En nyt toista, mitä kollegat sanoivat, oliko se Kettasta tai Noimannista. Kaikkialla, kaikkialla nähdään hallituksia, jotka vastaavat näihin vaatimuksiin. Ne ovat legitiimejä vaatimuksia tukahduttamistoimilla ja usein liian usein väkivallalla. EU on todellinen rooli tässä ulkopolitiikkansa kautta. Pitää kunnioittaa tiettyjä oikeuksia ja monivälisyyttä. EU päin vastoin kuin Trumpin hallinto, se mitä antaa panoksensa konkreettisesti siihen, että deeskalisoituu tuo väkivalta-alueella, se pitää puolustaa rauhaa ja perusoikeuksien kunnioittamista. lähinnä vakaus tapahtuu demokraattisen siirtymän kautta meidän eurooppalaisten pitää sitä tukea vuoropuhelun kautta, teettekin niin, mutta pitää myös tukea ja suojella väestöä. Kiitos. Mr. Groschel. Edustaja Groschel, yksi minuutti. Spoštovani, <clears throat> Bližnji vzhod postaja niz kriz. Kiitos. Lähi-Itä e, muuttuu erilaisten kriisien ja sotien keskukseksi ja Tämä saattaa johtaa alueellisiin suuriin ongelmiin. Monien ongelmien eh, ratkaisun avain tuntuu olevan eh, pitkälti eh, Iranilla. Iranin vaikutus on todella suuri tämän ydinsopimuksen lisäksi Iran ikään kuin käyttää jonkunlaisena painostusvälineenä alueen epävakautta. Tämä on aika rajua politiikkaa, eikä oikein tiedetä, miten reagoida. Ilmeisesti myöskään Yhdysvaltojen sanktiot eivät ole johtaneet varsinaiseen muutokseen asenteessa Iranin osalta. Ja olisi tärkeää todella kiinnittää huomiota juuri eh, tämän alueen tilanteeseen, koska sieltä saattaa muuten tulla uusia pakolaisvirtoja. Kaksi minuuttia edustaja Urtasun. Kiitos Rova Mogherini. lähi on viime kuukausina tapahtunut paljon mielenosoituksia. Tässä on paljon yhtenäisyyksiä näiden maiden välillä, korruptio, julkiset maat – hallitusten väli, hallitukseen kohdistuvat mielenosoitukset. Kaikissa kolmessa maassa nämä on todella julmasti murskattu. Yli 200 ihmistä on jo kuollut monien kansalaisjärjestöjen lukujen mukaan. Ja Iranin ja Irakin turvallisuusjoukot ovat käyttäneet protestoijia kohtaan, yleensä rauhanomaisia protestoijia kohtaan, väkivaltaisia kuolettavia menetelmiä. Meidän täytyy pystyä takamaan näille henkilöille rauhanomainen oikeus, oikeus rauhanomaisesti osoittaa mieltään ja esimerkiksi yhteydet internettiin. Iranin hallituksen toimet polttoainehinnan nostamiseksi ovat johtaneet viime kesän jälkeen Iranin kansan lähtemiseen kaduille ja YK ja monien kansalaisjärjestöjen mukaan Iraniin kohdistetut sanktiot ovat saaneet päivittäin kansan kärsimään, mutta eivät ole vaikuttanut hallitukseen. Iranin hallitukselta täytyy vaatia sen vastuita kansan ihmisoikeuksien kunnioittamisesta. Te tiedätte ja täällä parlamentissa me olemme jatkuvasti tämän tuoneet esään. Iran, Libanon, Irak. No, näiden maiden hallitusten täytyy kuunnella kansojansa, jotka vaativat parempia elinolosuhteita, korruption kitkemistä ja niin edelleen Euroopan unionissa. Meillä täytyy olla alueellinen lähestymistapa niin, että voimme ymmärtää tätä aluetta ja todella olla se alueen maiden rinnalla ja puuttua näihin syvällisiin syihin, jotka vaikuttavat tällä hetkellä näiden maiden epävakaiseen tilanteeseen. Kiitos. Mrs. Presidente, Hyvä puhemies. Viisi Italian sotilasta loukkaantui Kirkukin iskussa Irakissa juuri ennen eh, Syyrian tragedian alkua eh, Mielenosoitukset ovat suurimmat vuoden 2005 jälkeen ja varsinkin sitten alueella niitä tapahtuu. Ihmiset haluavat taistelua korruptiota vastaan ja pohjoisilla kurdien alueilla näitä myöskin on. Irakissa iskujen määrä lisääntyy ja Islamilainen valtio kokoaa rivejään. Emme voi sulkea silmiämme näiltä. Bagdadista lähtee eh, Piazza Tahirin kautta tunneli eh, ja tässä eh, on mukana myöskin symbolisesti Jeesuksen kuva ja se on osoitus siitä, että maassa on myöskin kristittyä, vaikkakin heidän määränsä on viime vuosina romahtanut ja 2000 vuoden historian jälkeen nyt vaarana on, että he kohta häviävät kokonaan. Tässä tarvitaan rauhanomaista ratkaisua. Trump on myöskin rahoittanut maassa kristillisiä ryhmiä. Se on tärkeä vähemmistöryhmä, jos halutaan, että maasta ei synny pelkkä taistelukenttä shiojen ja sunnien välillä. Mr arvoisa one minute. Puhemies, korkea edustaja Mogherini, sen sijaan, että kumarrettaisiin mulla edessä ja Iran sopimusta, joka ottaa vain hallintoa EU-johtajien pitäisi tukea iranilaisia, heittää pois hijabit ja ilmaista, että me tunnustamme, että tämä on hallinto, joka välittää enemmän terroristeista kuin omista ihmisistään. Teissä voi siettää vapaata ajattelua ja vastustusta. Ja vuosittain tulee protesteja. Se määrää sotilaat ampumaan omia kansalaisiaan. Tukahdu, se tukahduttaa omia kansalaisia vuosikymmenään jo. Sydämissämme me eurooppalaiset liityimme roketerilaisten joukkoon, kun he ovat We... Me emme halua islamilaista tasavaltaa, kiitos. Mrs. Villanueva. Edustaja Villa, Villanueva Ruiz, minuutti. No, Amerikka Latina Sta... Latinalainen Amerikka ei ole ainut manner, jossa ollaan poliittisen maanjäristyksen kourissa. Samoin käy tällä hetkellä lähi maissa – näissä maissa on taisteltu kovis, kovasti ja siellä on myös ryöstetty näiden maiden resursseja. Ihmiset ovat vuosikausia jo vaataneet oikeuksiaan, mutta vastauksena on ollut vain lisää vainoa, lisää väkivaltaa ja ajatellaan vaikka Yhdysvaltojen laittomat toimet Irakissa, puhumattakaan sitten Irakin, anteeksi Palestiinan miehitystä Israelin toimesta ja niin edelleen. Kaikki nämä lähi valtiot ovat kärsineet myös eurooppalaisten puuttumisesta asioihin. Nyt ne kärsivät siitä, että Eurooppa ei tee mitään tässä. Tästä koko katastrofista äärioikeisto korjaa hedelmää poliittisesti. Tässä täytyy todella luoda tasa-arvoiset suhteet näihin maihin ja varmistaa kadulle lähteneiden ihmisten oikeudet. Kiitos. Mr. Bellamy, Edustaja Bellamy, kaksi minuuttia. Monsieur le Président. Kiitos puhemies. Rova Mogherini sanoitte tämän, tämä alue, josta puhutaan Lähi-Itä siellä on ikäviä jännitteitä ja tässä tilanteessa eurooppalaiset, joita olemme olla kolme päätavoitetta ensinnäkin auttaa näitä maita, kun ne hakeutuvat kohti demokratiaa ja haluavat mennä kohti oikeusvaltiota, joka on vankempi. Mieleen tulee erityisesti ranskalaisen meppinä libanonlaiset ystävämme, joiden pitää saada tukeamme tässä siirtymässä. Toinen tavoite on taata, koska tämä on historiallinen roolimme, se, että suojellaan mm. vähemmistöjä. Ajattelen erityisesti kristittyjä vähemmistöjä. Meidän pitää suojella heitä tuolla alueella, mutta myös esimerkiksi jesidejä. Kaikki niitä tämä saattaa koskettaa tuo väkivalta. Pitää taata rauha ja se, että kunnitaan oikeuksia. Oli ihmisen uskonto mikä tahansa. Se pitää olla diplomaatiamme prioriteetin lopuksi kolmas suunta. Meidän pitää varmistaa, että kuten kollega hetkistä sanoi, että tämä kehityssuunta ei ole vihollisemme kaappaamaan, eli islamismin kaappaamaan tiedämme erittäin hyvin ja olemme tätä kokeneet jo tapa, jolla radikaali islami voi kontrolloida tuota aluetta, kun on vaadittu demokratiaa. Niin sen pitää huolestuttaa meitä nyt, meidän pitää olla valppaina. 13 ranskalaista sotilasta kuoli toissa päivänä Malissa, kun taisteli tuota vihollista vastaan, ystävät meitä kosketti tuo tuki, jota sitten Ranskalla tänä surun hetkenä, mutta tukeen pitää myös olla konkreettista. Maamme ei voi yksin viedä tuota taistelua, meidän pitää yhdistää voimamme, sotilaalliset voimamme tietysti, ja tarvitsemme voimakasta diplomaattia, se ei onnistu, jollei meillä ole riittäviä resursseja. Se tapahtuu puolustusrahaston kautta muun muassa. Tarvitaan jatkuvaa ponnistelua, tuolla puolustaa Eurooppaa Eurooppa voi palvella tulevaisuuden rauhaa kehittämällä strategista autonomiaansa ja palvella tulevaa maailmaa. Kiitos. Mr. Benifei. Ennustaja Benifei, puolitoista minuuttia. Kiitos puhemies. Maat ovat hyvin erilaisia, mutta Yhteistä on se, että tuhannet ihmiset osoittavat mieltään, toivovat parempaa sosiaalista tilannetta ja taistelua korruptiota vastaan. Ja tämä ei ole mikään yllätys. Ja nyt arabikevään jälkeen kuitenkin tilanne on se, että sosiaaliset ja infrastruktuuriongelmat edelleenkin ovat arkipäivää. Ja Libanonin tilanne on hankala. 30 prosenttia väestöstä muodostuu nyt Syyriasta tulleista pakolaisista. Emme voi vain katsoa, että näin voi olla, vaan meidän on annettava enemmän tukea Libanonille. Ja tärkeää on, että katsotaan, mitä tapahtuu näille pakolaisille. On törmätty siihen, että varsin monesti, kun ihmiset, pakolaiset palautetaan Syyriaan, niin se tarkoittaa heille ihan varmaa kuolemaa. Italialaisena on muistutettava myöskin 10.11. Eh, eh, tapahtuneesta eh, sotilaan kuolemantapauksesta, jonka aiheutti Daesh. Ja toisaalta sitten Kurdistanin tunnustaminen tässä hieman yllättää. Olisi erittäin tärkeää, että Euroopan unioni toimisi näissä ulkosuhdeasioissa riittävän vahvasti ja haluaisin kyllä kiittää teitä, Roa Mogherini, tähän astisesta viime vuosien aikana tekemästänne työstä. Edustaja Alsa sahlani yksi minuutti. Kiitoksia puhemies. Haluaisin aloittaa toteamalla, että parlamentti on kaksi kertaa yrittänyt saada päätöslauselman Irakista, mutta tässä ei ole onnistettu. Minä kysyn nyt tässä poliittisilta ryhmiltä, miksi te estätte päätöslauselman Irakista? Paljon puhutaan, mutta mitä ei tehdä. Arvoisa Rova Mogherini, Meillä on nyt historiallinen valinta edessämme. Joko me olemme Irakin kansan rinnalla tai sitten hallituksen rinnalla. Me tiedämme, että hallitukset tulevat ja menevät, mutta Irakin kanssa on aina Irakissa. Mihin konkreettisiin toimiin aiotte ryhtyä auttaaksenne irakilaisia niin, että saadaan aikaiseksi vuoropuhelu ja nämä protestoijat, jotka haluavat saada oikeuksiansa toteutettaviksi, että heidän äänensä kuuluu. Mitä aiotte tehdä? EUn suurlähettilä Irakissa on hyvin selkeät kannat, mutta niistä kannoista täytyy tehdä konkreettisia toimia. Euroopan unioni on menettänyt uskottavuuttaan ja nyt tässä täytyy toimia ja ottaa takaisin tämä uskottavuus ja Euroopan unionihan on ainut demokratioihin perustuva toimija unioni maailmassa ja sen täytyy toimia nyt. Kiitoksia edustaja Sinjo, puolitoista minuuttia. Arvoisat kollegat, haluaisin ilmaista turvallisuusongelmasta, joka ei liity vain lähi vaan Eurooppaankin vaikka uhkan, nimittäin is jotka Syyriassa ja Irakissa ovat vangittuina. Noin 4000 henkilöä Euroopasta on tuolloin liittynyt ISN aikoinaan, islamilaisen valtion ja Euroopalla ei ole edelläkään koherenttia strategiaa, miten se aikoo käsitellä noita terroristeja. Ja täytyy näin toimia, että tämä poliittinen vararikko. Syyriassa tilanne on vain pahentunut. Siellä useita terroristeja on painut vankiloista. Se on valtava turvallisuusongelma, joka, jonka tulemme kohtaamaan. Miten käsittämme näitä rikollisia? näe tätä ihmisroskaa, joka on kiduttanut, raiskannut ja tappanut. He ovat ristiinnaulineet ja polttaneet ihmisiä hengiltä. Ja Euroopassa tuomioistumissa heille on korkeintaan sakkoja, mikä on fataali merkki terrorismin uhreille. Nämä terroristit, heitä pitää rangaista kovasti, he eivät ansaitse armoa, meidän pitää tukea Irakia ja Irania perustamalla rikostuomioistuin. Eurooppalaiset islamiset terroristit ovat meidän kaikkia vihollisia. Heidän pitää vastata siellä teoistaan, missä teot on tehty vain näin. Voidaan saada oikeudenmukaisuutta uhreille. Me kaikki täällä haluamme, että kansalaiset ovat turvassa, on siitä vastuusta. Kiitos arvoisa Kiitos puhemies. Haluaisin kiittää e, teitä kaikesta, mitä olette tehnyt e, ponnistuksistanne ja panoksestanne ja ilman muuta tuestanne myöskin. Olette esittäneet ja antaneet tukenne kaikille näille alueille, joiden tilanne on hankala ja epävakaa. Katsoisin, että eurooppalaisilla tulisi olla parempi, konsolidoitumpi toimintasuunnitelma, myöskin rahoituksellinen sellainen, ihan selkeä toimintakartta, jossa Libanon, Jordania ja Irak olisivat mukana. Jos esimerkiksi Irakia tarkastelee, niin varsin monet maat pyrkivät tukea esittämään. Myös Unkari on esimerkiksi eh, omalta osaltaan kahdeksan miljoonan eh, dollarin tuen esittänyt. Eh, ja jos ihmisillä olisi selkeä hyvä paikka, johon palata, niin he varmasti kyllä palaisivat. Ja meidän on tarkasteltava tällaista mahdollisuutta ja mietittävä spesifisiä hankkeita, eh, joiden myötä voisimme osoittaa, että olemme valmiit ryhtymään konkreettisiin toimiin. Edustaja Ruistikassa yksi minuutti. Ehm, Kiitoksia puhemies, hyvät kollegat. Kiitokset rouva varapuheenjohtaja ja korkea edustaja tekemästäni työstä ja kiitos myös tästä lausun, julkilausumasta, jonka tänään annoitte. Minä tuen sitä. Jos tarkastelemme sitä, mitä tällä hetkellä tapahtuu arabi, islamilaisessa arabimaailmassa, voimme nähdä tilanteen Algeriassa, Libanonissa, Irakissa, Iranissa ja tässä houkutuksena on ajatella, että meillä on jonkinlainen islamilaisen arabia toinen kevät tässä, jos Irakissa ja Iranissa vaihtuu hallitus. Iranissa on suuria protestoja, jotka on täysin jotka on murskattu tavalla, jota ei voida hyväksyä. Euroopan parlamentti täytyy minun mielestäni ottaa kantaa päätöslauselman kautta Irakin tilanteeseen. Ja tulevan korkean edustajamme herra Borrellin täytyy hyvin vakavasti suhtautua näiden kolmen maan tilanteeseen. Meillä täytyy olla strateginen lähestymistapa kokonaisvaltaisesti tähän tilanteeseen. Kiitos. Mr. Edustaja Kutsuk, minuutti. Thank you, Mr. President. Kiitos puhemies. Lähitä on nyt ytimessä, mutta todellisuudessa emme ole lakaneet altamasta tätä vuosi, mittaan. Valitettavasti siellä on köyhyyttä, kärsimystä, sotia ja konflikteja edelleenkin ilman selvää suuntaa kehitykselle ja toivolle, milloin kansallisen terrorismin leviää ja ääriliikenneitä leviää, joka on johtanut satoisiin tuhansiin viattomiin uhreihin. Väkivalta Irakissa, Irnissa ja Libanonissa on ollut vallallaan, ja poliitikot eivät ole hyväksyneet tollisuutta ja eivät ole antaneet tulevaisuudelle toivoa. Nämä eivät ole elokuvakohtauksia, vaan kivuliasta totuutta. Ja sattumaa, että irakilainen lehti kysyy kysymyksen, jos tappaa meidät kaikki, niin ketä sitten hallitsette? Eurooppa ei voi vaieta, vetoa viranomaisiin estämään väkivallan mielestäjä kohtaan välittömästi ja pitää avata ovi vuoropuhelulle parlamentaarikoiden pitää toimia, ne pitää pohtia yleistä etua. Tarvitaan uusia toisenlainen tapa viedä politiikkaa eteenpäin. Pitää palauttaa toivo ja tuoda kirkkaampi tulevaisuus. Mr. Mariani, one minute. Edustaja Mariani, yksi minuutti. Kiitoksia, rouva korkea edustaja. Meidän täytyy ymmärtää Libanonin kansan vihaa vihaisuuttamme, mutta meidän täytyy myös olla varovaisia, koska kaiken toiminnan Libanonissa täytyy pitää kiinni uskonnollista monimuotoisuudesta. Ja kuten tiedätte, meidän ja ranskalainen vaikutusvalta on erityisen uhan uhanala tällä alueella. Ja tässä täytyy nyt kysyä sitä, mitä tapahtuu niille miljoonille, joita on apuna annettu Libanonille. Olen saanut yhdeltä libanonlaiselta parlamentin edustajalta Tripolin alueelta kirjeen, jossa sanotaan, että e, Euroopan unioni on rahoittanut jätelaitoksen, mutta jätelaitos ei ole koskaan ollut toiminnassa. Miksi tätä tilannetta ei ole valvettu? Miksi varat eivät ole tu- ikinä saapuneet taholle, jonne ne on tarkoitettu? Miksi tässä ei ole tehty mitään korruption osalta? Se, ne varat, joita Euroopan unionilta annetaan Libanonille, niin kyllä täytyy varmistaa, että ne menevät todella kansalle, eikä niitä menetä korruptoituneille. Thank you, chair. Kiitoksia, Saradil. Yksi minuutti. Kiitos. Aikaisemmassa keskustelussa totesin, että Israel on tärkeä strateginen kumppani alueella. Nyt on todettava, että Iran on sitä, eh, mutta vähän eri mielessä, eli vastustajana. Ja se, mitä vuosien ajan on nyt havaittu, niin Iran todellakin on pyrkinyt tällaisen hegemonia-aseman alueella. Se on vaikuttanut Irakiin eh, ja sitten eh, Syyrian myöskin ja Libanonin. Ja nyt tälle on pantava piste. Emme voi tämän tyyppisiä toimia enää jatkaa. Meidän on äh, saatava aikaan muutos ja jos haluamme omia etujamme alueella ajaa, niin näin meidän on tehtävä. On erittäin tärkeää voida vaikuttaa Iranin, jos halutaan saada tälle alueelle laajemminkin vakautta. Edustaja Gytteland. Arvoisa puhemies, rouva Mogherini. Kansainväliset järjestöt ovat sanoneet, että iranilaiset harjoittavat väkivaltaa niitä kohtaa, jotka protestoivat. Monet on tapettu, monet on vangittu. Tätä ei voi hyväksyä, että ihmiset, jotka osoittavat mieltään, tapetaan, heitä loukataan, heidät vangitaan, että väkivallalla reagoidaan heitä vastaan. Ja samanaikaisesti ei pääse enää internettiin. Tämä loukkaa ihmisoikeuksia ja se on myös erittäin epäsympaattista, että samanaikaisesti twitteröidään edestakaisin ja sanotaan, eh, että ei ole pääsyä eh, internettiin. Me tuomitsemme sen, mitä Iranissa tapahtuu. Me haluamme, että EU toimii. Minä kiitän teitä teidän tärkeästä työstänne, Rova Mogherini. Minä olen seurannut sitä erittäin tarkkaavaisesti. Te olette tehneet todellakin loistavaa työtä ja minä toivon, että nyt selkeästi vastustetaan näitä toimia Iranissa. Kiitos. Mr. Horwood. Kiitoksia Iran valtuuskunnan varapuheenjohtajana. Minä tulen keskittymään Iranin kysymykseen ja puhun tästä yhteisestä toimintasuunnitelmasta, kattavasta sellaisesta ja sanktioista Irania kohtaan. Kaikista toimista tulee kerta kerta vaikeampia, kun Iran toisensa, kerta toisensa jälkeen rikkoo kansainvälisiä normeja ja käyttää täysin kohtuutonta väkivaltaa. Eurooppalaisten täytyy aivan varauksetta yli sadan mielenosoittajan surma ja tuhannen vangitseminen äh, tuomita. Meidän täytyy hyvin jyrkkään sävyyn tuomita äh, nämä väärinkäytökset, kun niitä tapahtuu. Haluaisin kiittää vielä korkeaedustaja Mogherinia hänen hienosta työstään ja sitä, että hän on ollut parlamentissa niin usein luonamme. Ja toivon, että hänen seuraajansa pystyy toimimaan samalla tavoin eikä joudu suhtautumaan sitten meihin ison Britannian kolmantena maana. One minute. Edustaja Sardon, yksi minuutti. Väkivaltaiset äh, äh, mielenosoitukset äh, kaduilla Iranissa, mitä Euroopan unioni onkaan tehnyt, ei yhtään mitään. Täällä on ulkoasioiden korkea edustaja Mogherini, mitä hän on tehnyt, no ei yhtään mitään. Näinä vuosina Eurooppa äh, on äh, antanut anteeksi sellaisia asioita Iranille, joita ei voi antaa anteeksi, kuten terrorismin tukeminen, että kidutus ja niin edespäin meillä on näiden vangittujen joukossa 90 naista. Missä ovat metoo liikkeen feministit, kun näin tapahtuu? Eurooppa sen sijaan, että äh, tukisi modernia yhteiskuntaa, on ajatellut vain öljyä ja ajatollien kanssa tehnyt yhteistyötä. Yksinkertaisesti olen sitä mieltä, että nämä kuolleet ja haavoittuneet kansalaiset islamilaisessa tasavallassa ovat puolessa, koska Euroopan lopultakin vapautta ja demokratiaa ryhtyy puolustamaan. Kiitos. Mr. Lopez. Edustaja Lopez, yksi minuutti. Presidente, muchas gracias. Alta representante. Kiitoksia puhemies. Kiitokset korkealle edustajalle. Tänään keskustelemme lähi tilanteesta, erityisesti Libanonin, Irakin ja Iranin tilanteesta. Pari yleistä asiaa, joita tällä hetkellä lähi tapahtuu. Yhteiskunnallinen tyytymättömyys, koska julkisia palveluita ei ole riittävästi Talouskasvu ei saavuta kansaa ja viime vuosina on saatu nähdä konflikti, joka on köyhdyttänyt lähidän kansoja ja tuon alueen kansoja. Ja tietysti sitten on sellaisia yhteiskuntia, joissa on paljon syrjintää. Me olemme vaatineet sitä, että tekisimme voitamamme sopimuksen saavuttamiseksi, esimerkiksi Iranin sopimuksen saavuttamiseksi. Haluamme, että ne, jotka ovat vastuussa, kan, vastuussa siitä, että kaduilla kuollaan mielenosoituksilla, joutuvat kantamaan vastuunsa näissä kysymyksissä. Pani poseu Maria Rodriguez Ramos. Czas wystąpienia jedna minuta. Kiitos, edustaja Rodriguez Ramos Mikrofoni. Prosimy o włączenie mikrofonu. Mikrofoni. Perdón. Eh, comienzo. Eh, le decía, señor... Eh, pahoittelut aloitan puheenvuoroni alusta. Korkea edustaja Mogherini, haluaisin kiittää teitä teidän ponnistuksistanne, sitoumuksistanne ja työstänne viime vuosien aikana. Tällä alueella tapahtuvat mielenosoitukset ovat mielenosoituksia, joissa kansalaiset vaativat lisää vapautta, demokratiaa ja sosiaalisia oikeuksia. Iranissa mielenosoitukset on murskattu hyvin kovalla kädellä. On käytetty tuliaseita siviiliväestöä kohtaan. Ja uskoakseni tämä on johtanut satoihin kuoleman tapauksiin Amnesty Internationalin mukaan 4000 pidätettyä ainakin, vaikka toisaalta meillä on myöskin äh, säkysyvielisinnän saarto, niin eivät tiedot pääse maasta meille. Ja monet pidätetyt ovat naisia, heitä on syytetty näiden äh, äh mielenosoitusten lietsomisesta. Minä vetoaisin nyt komission ja kansainvälisen yhteisön siitä, että nämä Iranin toimet tuomittaisiin ja että vedottaisiin Iraniin, että se päättäisi väkivaltaisuudet. Ja vetoaisimme näin demokraattisen vuoropuhelun puolesta. Kiitos, edustaja Berg. Rouva puhemies, korkea edustaja. Minä puhun tilanteesta Libanonissa. Me olemme pystyneet seuraamaan, miten kriisi pahentui, kun Libanonin hallitus erosi ja kun ei saatu muodostettua uutta hallitusta. Hisbollah on määritelty terroristijärjestöksi ja Hisballahan taustalla on Iranin hallitus. Libanon kärsii siitä, että ulkopuolelta sekaannutaan asiaan Hisbollah korvaa tässä ikään kuin Iranin ja harjoittaa terroria. Ja Hisbollah ja Alam ovat hyökänneet mielenosoittajia vastaan Beirutissa ja ovat yrittäneet säilyttää Iranin vaikutusvallan. Israel on sanonut, että se ei siedä enää Hisbolahin hyökkäyksiä alueelleen. Ja meidän intressimme tulee olla, että nämä tapahtumat eivät jatku. Me emme voi sallia, että Libanonista tulee taas taistelutanner. Kiitos. Kiitos. Edustaja Schieder. Dankeschön, Frau Vorsitzende. Kiitos rouva puhemies, arvoisa korkea edustaja. Minä haluaisin näin aluksi kiittää teitä erityisesti teidän monista aloitteista ja teidän tehdystä työstä ennen kaikkea, kun yrititte saada sovun aikaiseksi Iranin kanssa. Mutta viime päivinä olemme nähneet järkyttäviä kuvia Iranista, mielenosoituksia ja sekä taloudellinen että poliittinen tilanne Eh, on sietämätön kansalaisille. Satoja kuolleita, tuhansia pidätettyjä ja tämä kyllä näyttää sen, kuinka epäinhimillinen hallitus siellä on. Ja Iranin hallituksen täytyy kunnioittaa ihmisoikeuksia, sananvapautta, kokoontumisvapautta, ähm, äh, informaatiovapautta ja myös vapaata internettiä, mutta tilanne täytyy myös purkaa ja tähän tarvitaan se, että palataan neuvottelupöytään tässä ei pitäisi nyt eh, heittää lisää öljyä liekkeihin, niin kuin eh, USA-presidentti tekee. Kiitos. Edustaja Jantseva. Kiitoksia, puhemies. Haluaisin ilmaista huoleni koskin eh, Lähi-idän